Ja, guten Morgen. Ich äh, möchte mich... Hyvää huomenta. Haluaisin pyytää anteeksi myöhästynistä tässä alussa. Haluan kiittää läsnäolijoita ja 48 tulkkia myös, jotka ovat täällä työssä. Käynnistä meille kokouksen. Toivotan sydämellisesti tervetulleeksi. Täällä on paikalla Euroopan komission pääsihteeri, Euroopan Graffi myöskin, edustaja Euroopan tilastonottomista herra Muguruza, joka aluksi alusti heti puolen. Olkaa hyvä herra Muguruza. Muchas gracias, eh, señora presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Komission pääsihteeri. Nyt on hienoa tänä aamuna esitellä teille tilintarkastustuomioistuimen löydöksiä liittyen Euroopan komission hallintokustannuksiin. Viime viikkoina olen esitellyt tilintarkastustuomioistuimen löydöksiä osakkeesta 5 monivuotisesta rahoituskehyksestä, eli hallinnolliset kulut, ja olemme todenneet, että virheiden taso on 0,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina, ja se on kynnysarvon alapuolella. 151 tarkasteltua transaktiota, niistä 83 prosenttia liittyi komissioon. Ja jälleen kerran olemme huomanneet, että hallinnossa on heikkouksia ja tiettyjä virheitä, jotka liittyvät henkilökustannusten laskuun, jotka on tehty komission yksiköissä. Tilintarkastustuomioistuin aikaisemmin on suositellut, että komission pitää ryhtyä toimiin, jotta voidaan taata se, että henkilöstö toimittaa asiakirjoja, jotka vahvistavat heidän henkilökohtaisen tilanteensa. Ja myöskin pitää parantaa järjestelmiä, jotta ajoissa pystyttäisiin toimittamaan kaikki tiedot, jotka voivat vaikuttaa palkkojen laskuun tai muihin lisiin tai eläkkeisiin. Tämän vuoden kertomuksessa on todettu, että ongelmia on edelleen ja tuomioistuin toistaa suosituksensa komissiolle. Kiitoksia ja nyt olen valmis sitten vastaamaan kysymyksiinne. Kiitos. Ja Dank. Selvästi kiitokset. Tänään me keskustelemme komission vuosikertomuksen ohessa myöskin komission seuranta kertomuksessa, joka koskee viime vuoden vastuuvapautta ja sadoin myöskin pääsihteerin äh, vuotuista äh, toimintaraporttia, koska pääsihteeristöllä on systeeminen tehtävä tässä raportin laatimisessa. Ja nyt italieri, italieri pääsihteeri. Thank you, Madam Chair. It is a... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. On ilo olla täällä toista kertaa komission pääsihteerinä. Haluaisin myöskin kiittää tilintarkastustuomioistuinta sen vuosikertomuksesta ja herra Mugurutsan alkupuheenvuorosta. Haluaisin erityisesti kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä ja tämän kuulemisen valmistelusta. On itsestään selvää, että tämä valiokunta ja tilintarkastustuomioistuin on vastuuvapainen myöntämismenettelyssä erittäin tärkeässä roolissa. Meillä on yhteinen intressi siinä, että tämä työ sujuu hyvin ja että se tuottaa tulosta kansalaisille. Sääntöjen mukaisuuden kohdalla vuonna 2015 se laski 3,8. Se laski vuodesta 2014. Tämä on hienoa, mutta meidän täytyy valvoa jäsenmaiden kanssa tilannetta hyvin äh, tarkasti. Nehän toimivat 80 prosenttia Euroopan unionin talousarviosta. On erittäin tervetullutta, että tilintarkastustuomioistuin ja parlamentti keskittyvät äh, tuloksiin. Esimerkiksi ähm, Horisontti 2020 osio tämän vuoden kertomuksessa tilintarkastustuomioistuimelta osoittaa tätä. On tärkeää, että sääntöjä kunnioitetaan, mutta tämän lisäksi myöskin tulosten aikaansaaminen on tärkeää. Tämän vuoksi Junckerin komissio korostaa tuloksia niin vahvasti. Me tarkastelemme tuloksellisuutta kaikissa osioissa, kun me arvioimme komission omaa sisäistä tuloksellisuutta, jotta voimme varmistaa sen, että kaikkein parhaalla mahdollisella tavalla käytämme käytössämme olevia resursseja. 2015 on vuosi, joka on nyt vastuuvapausmenettelyn kohteena. Voisin sanoa sanasen siihen liittyen. Luonnollisesti tämä oli hyvin haastava vuosi sekä poliittisesti että talousarvion hallinnan kannalta. Meillä oli erittäin monia kriisejä Pakolaiskriisi oli kaikkein suurin näistä, mutta meidän täytyy myös reagoida terrori-iskuihin, Venäjän ähm, ja Kreikan kriisiin vain muutaman mainitakseni. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unionin talousarvio oli kovilla. Meidän täytyy turvautua kaikkien saatavilla olevaan joustoon, että voimme nopeasti reagoida kriiseihin. Tämä esimerkki osoittaa, että tarvitsemme lisäjoustoa ennakoimattomiin tilanteihin reagoidaksemme. Siksi puolivälin tarkistuksissa monivuotoisissa rahoituskehyksissä ehdotamme lisäjoustoa järjestelmään. 2015 myöskin oli se vuosi, jona esirahasto käynnistyi. Se antoi vauhtia kriittisellä hetkellä Euroopan talouden elpymiselle. Samaan aikaan nuorisotyöllisyysaloitteen etupainotteisuus oli tärkeä merkki yhteisestä sitoumuksestamme puuttua aivan liian korkeaan nuorisotyöttömyyteen. 2015 ei kuitenkaan ollut vain kriisi. Vuosi komissio myöskin esitteli monia kunnianhimoisia strategioita, joiden tarkoitus oli palvella Junckerin komission pitkän aikavälin poliittisia prioriteetteja, kuten esimerkiksi maahanmuuttajan turvallisuusstrategia, ähm, digitaalinen sisämarkkinastrategia ja pääomamarkkinaunioni-hanke. Minua on pyydetty sanomaan sananen pääsihteerin roolista. Komissiossa 2015 oli ensimmäinen täysi toimeenpanovuosi uusien Junckerin äh, komission äh, ohjelmien osalta. Tämä tarkoitti sitä, että keskitymme komission prioriteetteihin, rikoimme siilorakenteen eri yksiköiden ähm, ja osastojen välillä ja käytimme resurssejamme parhaalla mahdollisella tavalla tehokkaimmin. Pääsihteeri on tärkeässä roolissa. Roolia on vahvistettu nyt Junckerin komission aikana suuresti. Me koordinoimme komission eri yksiköiden poliittista työtä, emmekä palvele vain puheenjohtaja, vaan myöskin varapuheenjohtaja. Me tuotamme politiikan asiantuntijaneuvontaa ja tiedotusta puheenjohtajistolle. Tämä on meidän prioriteetteemme huipulla, jotta päätöksentekoprosessi sujuisi jouhevasti, jotta voisimme palvella toimielinten toimintaa. Nämä uudet vastuudet selittävät, miksi pääsihteeri o, pä, pääsihteeristö on saanut 18 uutta paikkaa. Tästä keskusteltiin viime vuonnakin. Nämä paikat otettiin käyttöön monilla aloilla välittömästi. Esimerkiksi pääsihteeristö koordinoi ja koordinoi yhä maahanmuuttokriisin toimijamme palvelutasolla ensimmäisen varapuheenjohtajan kanssa. Olemme myöskin tärkeässä roolissa monissa avainhankkeissa, kuten energiaunionin ja digitaalisten sisämarkkinoiden osalta. Me luonnostimme yli 70 tiedonantoa liittyen Junckerin komission strategisiin prioriteetteihin. Pääsihteeristö myöskin johtaa yhä suunnittelu- ja toimeenpanotyötä ähm, talouden hallinnan eurooppalaisen ohjausjakson osalta. Me myöskin olemme paremman säätelyn paketissa mukana ja ähm, valmistelemassa toimielinten parempaa lainsäädäntötyötä käsittelemää pakettia, josta kolme toimijaa 2016 sopivat. Me käynnistämme myöskin avoimuusrekisterihankkeen, että voisimme tukea komission kunnianhimoista avoimuuspolitiikkaa. Kuten tiedätte, tämän jälkeen komissio on myöskin tehnyt aloitteen pakollisesta ähm, toimintojen välisestä avoimuusrekisteristä. Tämän lisäksi pääsihteeristö on uudistanut ja yksinkertaistanut päätöksentekoa niin kutsussa Decide-projektissa. Sitten vielä muutama sananen liittyen tuloksellisuushallinnosta. Me olemme tehneet sen eteen monia askelia. Vuonna 2015 me olemme uudistaneet strategista suunnittelusykliä. Kyseessä on valmistelu, tavoitteiden määrittely. Toimeenpano me olemme pyrkineet tässä yhteydessä parantamaan työn laatua ja luomaan uusia indikaattoreita, jotka auttavat meitä keskittymään niihin asioihin, jotka todella ovat tärkeitä. Keskeinen osa tässä uudessa järjestelmässä, kerroin tästä jo viime vuonna tavatessamme, on monivuotoinen strateginen suunnittelu. Tällaisen suunnitelman jokainen pääosasto tekee sen sijaan, että meillä olisi uusi suunnitelma vuosittain vuosille 2016-2020 jokainen komission pääosasto on tehnyt strategisen ohjelman. Oh, I'm too fast. I thought I was very slow. Thank you. Ai, minä puhun liian nopeasti. Luulen, että puhun hitaasti. Anteeksi, puhun hitaammin. Uh, the starting point. Nämä suunnitelmat ovat Junckerin komission poliittista prioriteettialaa ja ne ovat yleisiä tavoitteitamme palvelevia Näihin liittyvät vaikutusindikaattorit, joiden kautta voimme arvioida edistystä. Nämä vaikutusindikaattorit kattavat kaikki Eurooppa 2020-strategian tavoitteet. Tämä tuo esiin hyvin, kuinka meidän prioriteettimme osuvat yksin Euroopan unionin kasvu- ja työllisyysstrategian kanssa, joka on yhä tärkeä. Strategisissa suunnitelmissaan pääjohtajat selittävät, kuinka heidän toimintansa palvelee komission prioriteetteja ja tämä tapahtuu räätälöidyn kohdennetun tavoiteindikaattorijärjestelmän avulla. Tämän strategisen suunnittelun puitteistossa meillä on myöskin vuotuisia ohjelmia, suunnitelmia, jotka selventävät sen, kuinka kunkin vuoden työ palvelee tavoitteita. Pääjohtajat raportoivat uusista tavoitteista ja indikaattoreista ensimmäistä kertaa vuotuisessa toimintakertomuksessaan tänä vuonna. We consider... Me pidämme tätä uutta järjestelmää erittäin tärkeänä askeleena eteenpäin ähm, komission tuloksellisuusseurannassa ja uskoaksemme tämä työ palvelee muitakin julkishallinnollisia organisaatioita. Se asettaa poliittiset prioriteetit sekä Eurooppa 2020-strategian että tämän komission omat prioriteetit jokaisen mm, työmme keskiöön. Tämä uusi järjestelmä myöskin mm, luo todellisia tuloksia resurssiemme hallintaan. Vuonna 2016 otimme ensimmäisen kerran koskaan käyttöön uuden tavan henkilöstön jaotteluksi eri osastoilla. Ja nyt komission prioriteetti tavoitteet ovat ensimmäisiä henkilöstön jaottelun kriteerejä. Mitä sitten tulee edelliseen seurantakertomukseen. Minä artiklan 3.8 mukaisesti viime vuonna esittelin tilanteen tälle valiokunnalle ja kerroin tuolloin jo, että vuonna 2015 siirtyisimme integroidumpaan yrtäviivaisempaan raportointiin. Tämä on sekä Euroopan parlamentin että tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaista muutama vuosi sitten annettujen suositusten tämä uusi tuloksellisuusraportointi ähm, tuo kaksi raportointitapaa, ähm, arvioraportointi 318 mm, artiklan mukaisesti ja tämän lisäksi myöskin tuloksellisuusraportoinnin. Tämä tekee meille mahdolliseksi luoda tuloksista kattavamman kuvan. Se kattaa sekä sen, kuinka Euroopan unionin hankkeet tuottavat tulosta, että sen, kuinka komissio toimeenpanee talousarvioita Tässä yhteydessä varapuheenjohtaja Georgieva viime lokakuussa äh, kertoikin teille asiasta. Äh, kertomuksen muoto on siis muuttunut, mutta me yhä äh, kunnioitamme parlamentin ja tilintarkastustuomioistuimen hyödyllisiä suosituksia kertomuksen sisältöön ja rakenteeseen liittyen. Esimerkiksi me esittelemme eri talousarvio-otsakkeet, kertomme kuinka ne palvelevat 2020 strategian tavoitteita ja annamme esimerkkejä Euroopan unionin lisäarvosta, kuten esimerkiksi tutkimusohjelmien mahdollisuudesta puuttua yleiseurooppalaisiin haasteisiin. Viime vuonna lupasin teille, että me pystyisimme antamaan kattavamman kuvan 2015 kertomuksessa eräiden lippulaivahankkeidemme tuloksellisuudesta aikaisemmalla kaudella. Ja todellakin, jos tarkastelette kertomusta, siinä on yhteenveto eh, monien uusien exposto-arviointien tuloksista. Nyt voisin antaa teille muutamia esimerkkejä. Ensinnäkin seitsemäs eh, tutkimuksen puiteohjelma on vaikuttanut epäsuorasti taloudellisesti vuosittain 20 miljardin euron arvosta ja tukenut 11 Nobelin palkinnon saajaa. Toinen esimerkki. Investoinnit, joita on tehty aluekehitysrahaston kautta, ovat 825 000 työpaikkaa luoneet ja auttaneet monien startup-yritysten syntymistä. Lopultakin nämä arvioinnit osoittavat, että opiskelijat, jotka ovat opiskelleet ulkomailla Erasmus-ohjelman ansiosta, ovat kasvattaneet työllistettävyyttään 45 prosentilla niihin oppilaisiin opiskelijoihin verrattuna, jotka eivät ole liikkuvuuteen turvautuneet. Nämä olivat esimerkkejä aikaisemmalta ohjelmakaudelta. Nyt on vielä liian aikaista tältä kaudelta raportoida tuloksista, mutta aikaiset merkit ovat jo myönteisiä. Näistä yhtenä esimerkkinä voisin mainita tämän viime vuonna kerroin, että että me raportoisimme eurooppalaisen strategisten investointien rahaston tuloksista ja ähm, sen vuotuisesta sen vuotuisessa hallintokertomuksessa saimme jo kerrottuna 100 miljoonaa euroa investointeja on tämän vuoden, viime vuoden toukokuuhun mennessä tästä niin kutsusta Junckerin rahastosta saatu investointeihin. Tämän jälkeen me olemme julkaisseet kolme arviointia komission, investointipankin ja ulkoisen tarkastajan, joissa kaikissa havaittiin, että ESIR-rahasto on onnistunut tukemaan rahoitukseen pääsyä ja myöskin yksityisen pääoman liikkuvuuden lisäämistä. Tämä on vahvaa tukea komission ehdotukselle kaksinkertaistaa rahoituskapasiteetti ja äm, esirahaston suunniteltu ikä. Toivottavasti nämä toimet voidaan toimenpana nopeasti. Sitten toinen lupaus, jonka annoin viime vuonna, kerroin, että tulisin kertomaan ää, joukkovelkakirja-aloitteen luomasta vipu. Voimassa tämähän on Esirin edeltäjä tämä aloite saavutti 12,9 äh, prosentin äh, tavoitteensa, mikä oli korkeampi taso kuin viime vuonna havaittu. Molemmista näistä esimerkkeistä löydätte lisätietoa niille omistetusta kertomuksesta. Haluaisin vielä tehdä vuotuiseen hallinnointi- ja tuloksellisuuskertomukseen liittyvän yleisemmän huomion. Jos tarkastelette ohjelmien osalta tilannetta, saatte yksityiskohtaisempaa tietoa luonnoksesta, joka koskee vuotuista tilannetta. Meillä on myöskin vuotuiset hallinnointi- ja tuloksellisuuskertomukset. Luonnollisesti me raportoimme Eurooppa 2020 Ähm, tavoitteiden toteutumista ja myöskin tämän valiokunnan kymmenen prioriteetin äh, toteutumisesta. Luonnollisesti me aina pyrimme parantamaan äh, raportointiamme ja on hienoa, että tilintarkastustuomioistuin ensi vuonna nimenomaan tuloksellisuutta koskevaan raportointiin keskittyy. Me odotamme mielenkiinnolla keskustelua näistä asioista tilintarkastustuomioistuimen kanssa ja ensi vuonna täällä kokouksessa. Yhteenvetona hyvä puheenjohtaja, hyvät äh, jäsenet. Haluaisin toistaa viime vuoden viestini siitä, että tuloksellisuuteen pohjaava kulttuuri ja sen rakentaminen vievät aikaa. Tämä on jaettua vastuuta. Olen antanut monia esimerkkejä tänään siitä, kun komissio on parantanut äh, hallintoon tilintarkastuksiaan ja raportointiaan tämän osalta. Kuitenkin tilintarkastustuomioistuimen neuvoston tuki tulee olemaan ensiarvoisen tärkeä, kuten se on myöskin sääntöjen mukaisuuden valvonnassa. Siksi on hienoa, että me aloitamme yhteistyön asiantuntijaryhmässä, joka on erikoistunut talousarvojen hallintaan. Yhteinen käsitys siitä, mitä tuloksellisuus on ja siitä, kuinka siitä raportoidaan, on tärkeä vaatimus tällä alalla. Eräät tämän työn johtopäätökset ovat jo innoittaneet monivuotoisen rahoituskehyksen puolivälin arviointiin liittyviä ehdotuksia, erityisesti mitä tulee yksinkertaistamiseen ja talousarvion jouston lisäämiseen. Kuitenkin olen sitä mieltä, että mahdollisuus saada todellista edistystä aikaan tulee tapahtumaan, kun meillä on käynnistämässä äh, seuraavan monivuotoisen rahoituskehyksen sisällä seuraava ohjelmakausi ja puoliväliarviointi tulokset näihin ohjelmiin liittyen luonnollisesti tulevat äh, käyttöömme tänä vuonna. Lopultakin haluaisin vakuuttaa teille, että komissio on hyvin sitoutunut tekemään aloitteita oikealla ailla, oikea-aikaisesti ja kunnianhimoisesti, ja me pyrimme saamaan näin aikaan oikeanlaisen vastauksen moniin haasteisiin, joita Eurooppa nyt kohtaa. Kiitoksia. Kiitos. Esittelijä on kollega Zeller ja hän saakin välttämättä puheenvuoron. Kiitos eh, rouva puheenjohtaja. Aluksi haluan pyytää anteeksi sitä, että tulin myöhässä. Se johtuu siitä, että on paljon tehtäviä, niin tämän samaan aikaan tämä valmistellaan valtuuskunta matkaa kehitysvaltuuskunnasta Chadin ja minut on valittu tämän valtuuskunnan johtajaksi. Ja minun piti ainakin joitakin asioita selvittää ensin, jotka liittyvät siihen. Siksi minä tulin myöhään tänne. Pyydän vielä kerran anteeksi. Kiitos myös eh, herra Mukurusalle, samoin kuin myöskin herra Italienire, Italienierille, joka on pääsihteeri. Ja tietysti myös kiitos tästä yhteistyötä, että olen voinut harjoittaa tätä ennen. Virhetasohan on sellainen, että siinä on kovin paljon sanottavaa, mitä tulee näihin varsinaisiin hallintokustannuksiin. Herra Mugurusahan sen mainitsi. On hyvä, että niin on, sillä meillä on syytä olla esimerkkinä ja ne menot, joista komissio vastaa välittömästi, niistä tässä on kysymys ja on hyvä, että niissä on mahdollisimman vähän epäsäännöllisyyksiä. Kuitenkin Muutama kommentti, ei kuitenkaan e, esiristä, siitä puhutaan toisessa yhteydessä, uusista, uudesta e, rahoitusasetuksesta. Ensinnäkin komissiohan syksyllä 2016 teki esityksen rahoitusasetuksen uudistamisesta ja meidän valiokuntamme ja parlamentti pysty pitää hyvänä mitä tahansa yksinkertaistamista, joka helpottaa pääsyä eurooppalaisiin, eurooppalaisen rahoitukseen sen tukeen, mutta enemmän niin kuitenkin tämä vaara siinä, että jatkuvat muutokset voisivat olla sellaisia, että ne eivät johda tarkoitukseen. Ja niinpä viimeisin versio asetuksesta tam, tammikuussa tuli voima, ja nyt pitäisi lopun voimassa vuonna 2018 tammikuussa – Kuitenkin komissio 2018 tekemänsä perustavanlaatuisia ja muutosehdotuksia rahoitusasetukseen, jotka tulisivat voimaan sitten vuonna 2020 tammikuussa. Vaikka uusi asetus nyt voitaisiin hyväksyä syksyllä, minusta on aika ongelmallista uskoa, että kaikki toimijat, hallintoviranomaiset, maksuyksiköt ja etujen saajat kolme kuukautta myöhemmin sitten voivat soveltaa näitä muutoksia tai tietävät, miten niitä pitää panna toimeen. Ja siksi asetusehdotuksen edellä ei ole tehty minkäänlaista vaikutusarviota, voisiko kertoa, miksi sitä ei ole ollut. Sitten suorituks, suorituskysymykset, niin kuin tiedät, meidän valikuntamme haluaa rahoitussuunnittelua, joka on suorituspohjaista. Nyt vuotuinen kertomus, joka liittyy eu budjetin äh, hallintoon ja suoritustasoon, että vuosittain arvioidaan sitä on hyvin tärkeä asia. Ja tuon asiakirjan tulisi tulevaisuudella perustana kaikille päätöksille, jotka johtavat poliisten tavoitteiden muutokseen tai budjetin tavoitteiden muutokseen, mutta en usko, että tuota kuitenkaan tulevaisuudessa kannattaa riittävän määrin huomiota tätä arviota, koska se tavallisesti ilmestyy liian myöhään. Siksi minun kysymykseni pääsihteerille kuuluukin, miten tämä analyysi voisi saada enemmän painoarvoa? Ja aiotteko julkaista raportin aikaisemmin niin, että komissio, anteeksi, tietostumistuun saa riittävästi aikaa sen järkevään arviointiin. Sitten toinen asia, joka tänään on jatkuvasti esille, on käytännössääntö. Vuosien ajan budjettivalvontavaliokunta on vaatinut sääntöjen työstämistä. Viime vuonna komissiota vaadittiin myöskin määrittämään, mikä, on, mikä todella on eturistiriita ja myöskin määrittämään selkeät säännöt sille, minkälainen työllisyystilanne voi olla, tai työ voi olla tämän komission kauden työskentelykauden päättymisen jälkeen ja että tämä karenssiaika laajentaisiin kolmeen vuoteen. Tähän entinen komission puheenjohtaja Barroso otti vastaan uuden tehtävän ja myöskin entinen pääjohtaja, varapuheenjohtaja, budjettin budjettiasioissa vastannut komissiosen Georgieva kuulemisessa syksyllä 2006 2016 hän ilmoitti, että pääsihteeristö tulisi esittämään uusia sääntöjä. Nyt haluaisin kuulla, miten tämä tulee tapahtumaan, etenkin kun entinen <clears throat> varapuheenjohtaja ja budjettiasiasta vastannut komission jäsen on vaihtanut tehtäviä ja on ottanut vastaan tehtävän, instituutiossa, jonka kanssa hän sitä ennen oli sopinut puiteohjelmasta, joka koski yhteistyöstä ja sen pohjalla oli myöskin melkoinen summa rahaa. Puheenjohtaja Juncker ilmoitti, että tämä tällainen lepoaika tai väliaika komission osalta olisi tilanteessa pidentäisi, mutta kuitenkin se kuuluu edelleen meidän vaatimuksimme. Haluaisimme sitä kuulla herra pääsihteeriltä, mikä on ajankohtainen tilanne asiassa. Mitä tulee sitten työntekijöiden määrään pääsihteeristöstä, jos vain katsoo lukua, lukuja, voisi tulla siihen tulokseen, että työntekijöitä on enemmän, mutta vähemmän poliittisia aloitteita ja lainsäädäntöehdotuksia, koska komission puheenjohtajan ajatushan oli hiukan jarrutella tätä säädösten tulvaa, mutta mistä nyt johtuu tämä kummallinen tilanne, että siitä huolimatta työntekijöitä on enemmän pääsihteeristössä? Sitten kirjallisiin vastauksiin, joita te olette antaneet meille hyvin laajassa muodossa, herra pääsihteeri. Niistä lisäkysymys, joka koskee tehtävää kolme, kansallisia parlamenttia, kuinka monta tapaamista 2015 pääsi järjestää kansallisten parlamenttien kanssa ja kohdasta kuusi task force, joka koskee Iso-Britannian kansanäänestystä. Siinähän oli kysymys tällaisesta enemmänkin hallinnollisesta vastauksesta, jonka me saimme, mutta katsoitte että oli menestyksekästä se, että oli äh, se, että tämä oli tämä task force, mikä rooli sillä voi olla ja mitä tästä opittiin ja miten sen lisäksi olisi voitu tehdä – jotta olisi voitu estää Brexit. Ja sitten tehty kysymys 23, vaikutusarvio. Äskettäin julkaistu selvitys, jonka teki Institute for Impact Assessment and Scientific Evaluation Policy and Legislation. Siinä todettiin, että komission tulisi tehdä vielä lisätyötä paremman säädöstoiminnan hyväksi – pääsihteeri sanotte siihen, että monia lakiehdotuksia hyväksytään ilman vaikutusarviota tai että tietoja, jotka liittyvät tähän, ei julkaista kokonaisuudessaan. Tämä vielä minulta siis. Kiitos. Pääsihteeri, joka hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle Zellerille hyvästä yhteistyöstä ja hyvistä kysymyksistä. Yritän nyt vastata niihin. Ensinnäkin parainhoitoasetus. Komissio on ehdottanut tässä yksinkertaistamista, ei ainoastaan asetukseen, vaan tässä on myöskin tämä kontiehdotus, joka liittyy halakohtaisen lainsäädäntöön. Monet näistä yksinkertaistamisehdotuksista olivat jo osa alkuperäistä ehdotusta, joka liittyy monivuotiseen rahoituskehykseen, joka nyt on voimassa. Mutta nyt kun ajatellaan päätöksentekoprosessia, ne sitten jäivät sivuun, kun neuvoteltiin rahoituskehyksestä. Eli tavallaan monet näistä ehdotuksista eivät ole uusia, mutta olemme yrittäneet tehdä johdonmukaisen ehdotuksen tähän. Tietysti jos varainhoitoasetus muuttuu liian usein, niin se saattaa aiheuttaa ongelmia edunsaajille ja hallinnoille, jotta ne pystyisivät noudattamaan sääntöjä. Mutta toisaalta yksinkertaistaminen on erittäin keskeistä ja meillä on esimerkkejä Horisontti 2020 hankkeessa. Yksinkertaistaminen ei koskaan ole liian myöhäistä. No, siksi kysytte, miksei ollut vaikutusten arviointia tehty tämän ehdotuksen osalta. No monet yksinkertaistamistoimet olivat mukana jo alakohtaisissa ehdotuksissa silloin, kun ne olivat osa monivuotista rahoituskehystä. Ja ne oli siis katettu vaikutusten arvioinneilla, jotka oli tehty siinä vaiheessa. Ja toiseksi varanhoitoasetus on joukko menettelyitä ja sääntöjä, joten on vaikea arvioida esimerkiksi vaikutuksia ympäristöön, kun ajatellaan varanhoitoasetusta sinänsä. Mutta sitten täytyy ajatella tietysti hallinnollista taakkaa. Sitä nyt on arvioitu näissä asiakirjoissa, jotka on liitetty ehdotukseen. Ja sitten oli vielä julkinen kuuleminen ennen kuin ehdotus esitettiin. Ja sitten kysyitte suorituksista ja hallinnointiraporteista ja arvioinneista. No arviointi voidaan tietysti tehdä vasta jälkikäteen. On etukäteisarviointeja, kun ajatellaan vaikutusten arviointeja, ja sitten jälkikäteisarviointeja, jotka tehdään siis jälkikäteen. Ja kun ajatellaan näitä viiveitä ehdotusten tekemisessä ja hyväksymisessä ja täytäntöönpanossa, niin aina täytyy miettiä tätä aikaa, joka kuluu arvioinnin ja uuden ehdotuksen välillä. Nythän toimimme alalla, joka on aika vakaa. Eli ohjelmien puitteet voivat aina parantua. Ja tilanne on hiukan monimutkaisempi kun siirrytään kohti uusia aloja. Eli tästä syystä meillä on väliarviointeja ja yritämme saada näitä tuloksia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa väliarvioinneissa tai päivityksissä. Tämä on yksinkertaisempi tapa lähestyä näitä arviointeja. Ja sitten sitten tämä hallinnointiraportin aikataulu. No tämä yhteenvetoraportti, joka on osa vuotuista hallinnointiraportointia. Sehän aikaisemmin julkistettiin varhaisemmassa vaiheessa, mutta tämä on hinta, joka pitää maksaa siitä, että on johdonmukaista raportointia. Ja johdonmukaisuus oli tärkeää sekä parlamentille että tilintarkastustuomioistuimelle, joka teki ehdotuksia virtaviivaistamisen osalta muutama vuosi sitten. Ja sitten kysyitte käytännössäännöistä. Puheenjohtaja Juncker on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että hän haluaa muuttaa käytännössääntöjä, jotta voitaisiin noudattaa noudattaa tiettyjä sääntöjä, esimerkiksi vaalivapaa ja sitten nämä jäähdyttelyjaksot komission entisille jäsenille. Ja puheenjohtaja on kuullut parlamenttia, niin kuin hänen pitää tehdäkin, sopimus Sitten henkilöstökysymys ja ristiriidat sen suhteen, että pääsihteerille pitäisi määrätä enemmän työntekijöitä. No kuten jo totesin, monet uusista aloitteista valmisteltiin varapuheenjohtajien alaisuudessa ja pääsihteeri toimii varapää, varapuheenjohtajien apuna – Eli lisähenkilöstöä käytettiin auttamaan varapuheenjohtajia näissä uusissa aloitteissa, vaikkakin aloitteiden kokonaismäärä komissiossa oli alhaisempi. Eli tässä nyt on sitten kyse siitä, miten henkilöstöä on määrätty eri tehtäviin komission sisällä. Sitten, miten komission jäsenet ovat käyneet kansallisissa parlamenteissa – Vuonna 2015 oli yksi yli 200 käyntiä. Ja me saamme yhä enemmän lausuntoja kansallisilta parlamenteilta. Tämä liittyy tähän keltaisen kortin menettelyyn. Mutta vaikka enemmistöä ei olekaan keltaiselle kortille, niin me vastaamme kaikille parlamenteille erikseen ja 2016 näitä lausuntoja on tullut kansallisista parlamenteista yli 600. Sitten kysyitte työryhmästä, joka liittyy Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestykseen. Eli oliko tämä menestyksekäs työryhmä? No, tämä nyt osoittaa, millaisia hanilollisia rajoitteita meillä on en nyt sanoisi, että kansan äänestyksen tulos johtuu tämän työryhmän työstä, mutta se sitten kuitenkin laati komission vastauksen sopimukseen, joka tehtiin brittihallituksen kanssa ennen kansanäänestystä. Siellä katsottiin, mitä voitaisiin antaa yhdistyneen kuningaskunnalle tämänhetkisissä puitteissa. Ja jos tällä mitataan menestystä, niin sitten työryhmä oli hyvin menestyksekäs. Ja sitten puhuitte vielä tästä kansanäänestyskampanjasta. Ja brittihallitus pyysi, että komissio ei ollut mukana tässä kampanjassa. Ja totta kai me kunnioitamme jäsenvaltioiden pyyntöjä Sitten Brexitiin liittyen. Tämä työryhmä on nyt hajotettu ja nyt valmistellaan sitten Brexit-neuvotteluita. Se on paljon isompi työryhmä. Michel Barnier johtaa sitä. Ja työryhmän ensimmäinen tehtävä on varmistaa, että brittien päätös lähteä Euroopan unionista voi tapahtua järjestäytyneellä tavalla. Ja jos Britannia sitten ilmaisee, millaiset suhteet se haluaisi EUn kanssa, niin sitten voimme siirtyä sitä kohti. Ja työryhmä tekee tietysti kaikkensa, jotta se toteutuisi. Kiitos. Thank you very much. We appreciate your sense of humor. Niin, pidämme arvossa teidän huumorintajuanne oli suuria virheitä ei osallistu tähän kansanäänestykseen, että komissiot eivät lähteneet käyttämään ainakin faktoja Euroopan unionista Britannian väestölle, koska he olivat aika huonosti tiedotettuja. Seuraavaksi kollega Liberatski. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Muszę przyznać, że mam takie trochę mieszane uczucia, bo z jednej... Kiitos. Minun on sanottava, että minulla on hiukan sekavat tuntemukset. Toisaalta mutta kuulostaa siltä, kun kaikki olisi mitä parhaimmassa järjestyksessä alhainen virhetaso ja niin edelleen. Toisaalta meillä on sellainen tunne, että ei tapahdu mitään, että on passiviutta ja että ja komission johtavuus esimerkiksi Brexitin tapauksessa puhuttu, meillä on sellainen tunne, että komissio ei käytännössä katsoen pysty toimimaan ollenkaan. Mutta täällä me nyt puhumme vastuvapaudesta. Mehän puhumme siitä, että kaiken tulisi olla tuloksiin suuntautuvaa, mutta herra selää, hän sanoi erinäisiä asioita, jotka viittaavat siihen, että komissio itse asiassa on silloin, että siihen vaikuttavat ulkoiset mielipiteet, eli meillä ei ole mitään selkeyttä, mitä tulee esimerkiksi rahoitusasetukseen, saamme kun laittaa muutoksia, muutoksia menevät yksinkertaistamisen suuntaan, mutta me näemme kuitenkin todellisuudessa kysymys on ihan hiukan muusta, että itse asiassa säännöt muuttuvat yhä mutkikkaammiksi ja että sekaannus on yhä suurempaa. Sitten äh, eh, käytännössäännöt. Meidän sääntöjä. Meidän mainittamme on vahingoittanut se, että, että herra, ajatellaan sitä, miten Parosan aikana tapahtui, koska näitä silloin ei tullut, näitä käytännössääntöjä. Hyvin usein kuulee kommentteja, että pohjimmiltaan, kun on työssä Euroopan komissiossa, komission jäsenenä, niin se on tavallaan tällainen ponnahduslauta vielä parempiin työpaikkoihin. Ja meidän pitäisi sanoa selvästi, että näin ei ole. Minä kuulen myös toisaalta, että hallinto, tämä on minun pyyntöni teille, että ehkä voisitte kertoa meille asiasta, kuulemme, että hallinto todellakin käsittelee sisäisiä kysymyksiä, että hallinto tekee kaikkensa jotta sillä ylipäätään olisi jotakin työpaikkaa, mutta todellisuudessa tilanne on hiukan toisen näköinen. Euroopan komission hallinto on jossakin toisella, toisella puolen kuuta suorastaan. hallintoissa varmaan ei edes huomaisi, että Orbanin lakkaisi olemasta olemassa. Olen pahoillinen, jos hiukan kärjistäen totean tämän, mutta on selvää, että, että meidän nyt on sanottava asiat todella selvästi ja ottava kissa pöydälle. No, Junckerin suunnitelma on asia, jossa jälleen on kymmenen eri poliittista tavoitetta. Ja jälleen kerran kohtaamme syytöksen suuntaan, että tässä ei ole mitään maanteellista tasapainoa, ei ole tietoa siitä, miten näitä varoja voi saada. Ihmiset kysyvät minulta, mikä tämä nyt on tämä Junckerin suunnitelma miten sinne kautta voisi saada rahoitusta. Toisaalta voidaan sanoa, että ihmiset eivät itse halua tai hankki itselle riittävästi tietoa, mutta politiikassa tilanne on se, että ei ole mitään tyhmiä kysymyksiä. Kysymys on vain siitä, että voi olla vastauksia, jotka ovat riittäviä tai riittämättömiä. Herra pääsihteeri, minun poliittinen ryhmäni odottaa Euroopan komissiolta että komissio ottaa johtajuuden. Komissiolla täytyy olla sellainen rooli, että se pistää asioita liikkeelle myös myönteisesti. Meidän täytyisi vahvistaa Euroopan unionia. Ja tästä äh, raportista me emme näe tällaisen johtajuuden henkeä. Nämä olisivat meidän ryhmämme kommentit tähän. Mitä sitten tulee näihin kirjallisiin vastauksiin? Herra Zellerhän jo niistä mainitsi jotakin, et, joten niihin jotain enää kantaa. Mutta vain yksi pyyntö minulta. Enemmän selkeyttä, enemmän yksiselitteisyyttä, enemmän tehokkuutta, enemmän offensiivista toimintaa. Se olisi hyväksi, sillä Euroopan komissio ei saa olla jossakin häntä päässä, vaan se mitä olla kärjessä. Sitä me kaipaamme. Ja jos pääsihteeri vielä vastaa tähän, on välttämätöntä, että vastaukset ovat, on tärkeää, että puheenvuorot ovat lyhyitä. Nyt kollega Lavajovaa. Thank you very much, madam. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Um, hyvä um, italiano. Haluaisin kiittää teitä kaikista näistä kirjallisista vastauksista aivan aluksi ja haluaisin aloittaa jostakin mukavasta ja kevyestä. On hienoa, että komissio on keskittänyt ensimmäiseen ensimmäisiin nimityksiin huomioon. Meillä on hyvin paljon keskitason nimityksiä, jotka ovat 37 prosenttia vuodesta 2014 kasvaneet Tämä on erittäin hieno kehityskulku ja jopa varapuheenjohtaja Georgievan lähden jälkeen me tulemme seuraamaan tämän äh, sukupuolten välisen tasapainon toteutumista vuoteen 2019 asti. Mutta nyt haluaisin mennä hyvin ajankohtaisiin asioihin, kuten muutakin kollegoilta jo kuulimme, Euroopan unioni kohtaa monia äh, ulkoisia ja sisäisiä haasteita, jotka vaikuttavat sen äh, tulevaisuuteen. Uskon, että tämä ei ole kovinkaan helppo tilanne nyt 60-vuotisjuhlavuonna, mutta meidän täytyy melko vahvasti äh, varmistaa Euroopan unionin ja kansallisella tasolla äh, resurssimme. Meitä pyydetään keskittymään horisontaaliseen kaiken kattavan lähestymistapaan, että voisimme ähm, välttää turhat toimet kansallisella ja alueellisella tasolla. Meidän pitäisi keskittyä mielestäni enemmän Euroopan unionin todelliseen lisäarvoon, joka koskettaa kaikkia eurooppalaisia. Monet nykyiset toimet ovat tietyllä tavalla erillisiä eri pääosastoissa ilman, että käytäisiin tarvittavaa pohdintaa muuten pääosastojen toiminnan rinnalla ja ilman, että haettaisiin täydentävyyttä. Kuinka voisitte näitä pääosastojen välisiä siteitä vahvistaa. Kuinka voitte, sanoa, kuinka voitte selittää, että varapuheenjohtajien horisontaalinen koordinointi nyt vielä kaksi vuotta komission käynnistymisen jälkeen johtaa näitä rahastojen välisiä toimia. Ja kuinka voit varmistaa sen, että keskityttävän Euroopan unionin lisäarvon luokkomatta kansallisella tasolla, kansallista vaikutusvaltaa. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, tämän vuonna 2014 vastuuvapauden myöntämisen seurannasta. Minä olen tuolloin työssä mukana ja miltä täysin jäi tämä käytännössä säädöstö sivuun, se mainittiin, mutta minä vähän kaipaan sitä täällä tekstissä, sillä ä, nykyvalossa ottaen huomioon käytännön säästön tilanteen komission pitäisi pohtia kyllä asiaa. Kuten esittelijä Zeller, minua harmittaa tämä puuttuva vaikutusten arviointi. Se on mielestäni jotakin, mitä me tarvitsemme. Minä henkilökohtaisesti teen muutamien äh, seikkojen kanssa töitä, enkä pidä siitä, että komissio ehdottaa direktiivin uudistuksia ilman, että ää, esimerkiksi vaikutusten arviointia on tehty tai käsitelty. Tiedätte kyllä, mistä minä puhun. Tässä oli minun kysymykseni Tarvitsemme vielä lisää aikaa, mutta paljon kiitoksia vastauksista. Vielen Dank, kollega Flanagan. Nyt kollega Flanagan. Um, I have to say I'm a little... Olen hiukan hämmästynyt, kun kuuntelin, mitä sanoitte Brexitistä ja siitä, miten tämä työryhmän työ on vaikuttanut. Te vain sanotte, että on parasta vain nostaa kädet ilmaan ja katsotaan, että mitä on tapahtunut ja että naureskellaan tälle ja sitten ongelma ratkeaa. No, meidän ei nyt pidä ummista silmiämme todellisuudelta. Eli Komissio jo, komissiolla oli syynsä Brexittiin. Se ei tapahtunut mitenkään tyhjiössä. Se tapahtui siksi, että ollaan yhä tyytymättömämpiä siihen, miten EU toimii. Ja voi olla paljon työpajoja ja foorumeita ja kaikkea, mutta jos EUn kansalaiset katsovat, että heitä huijataan, niin silloin ihmiset etääntyvät teidän unelmistanne, eli yhdistyneestä Euroopasta yksi esimerkki, ja kollega Liberatski juuri puhuikin tästä, eli Barroso ja entiset komission jäsenet. Ja vaikuttaa siltä, että se on vain ponnahduslauta tärkeämpiin tehtäviin. Ja näin ihmiset ajattelevat. Ja ainoa tapa muuttaa tätä on muuttaa sitä ja varmistaa, että etu ja että niitä ei ensinnäkään pääse syntymään ja miksi Brexit toteutuu ja miksi tapahtuu lisää sellaista, niin se johtuu siitä, että itsenäisten valtioiden päätökset, ja Britannia haluaa nyt olla itsenäinen valtio, niin niitä ei pidetä minään. Ja jos ei pidetä valtioiden päätöksistä, niin sanotaan, että he olivat väärässä, kuten puheenjohtaja sanoi. Ihan niin kuin iirantilaisille sanottiin, kun he eivät äänestäneet Nitsan sopimuksessa niin kuin piti, ja Lissabonista, niin heille sanottiin, että he olivat väärässä. Eli jos olette EUn kanssa samaa mieltä, niin te olette koulutettuja, fiksuja ja tiedätte, mistä on kyse. Ja jos olette eri mieltä, niin sitten olette väärässä. Onko kukaan katsonut, mitä fasismi tarkoittaa? Katsokaa, miten tämä nyt liittyy tähän asiaan. Jos täällä ajatellaan, että ihmiset ovat oikeassa ainoastaan, kun he ovat samaa mieltä, niin sitten voidaan heittää hyvästit EUlle. Se on mennyttä. Ja me olemme sitten väärällä tiellä. Jos haluatte sitten sanoa, että no, jos sanotaan, että se oli menestys Brexitin jälkeen, niin voin vain sitten laittaa kädet ilman. Siis puhun tässä nyt EUn tulevaisuudesta. Jos aikaa nyt ei ole, niin tämä nyt on sitten toinen syy, miksi ihmiset haluavat lähteä EUsta. Mutta avatkaa nyt silmänne ja katsokaa, miksi kaikki tämän romahtamassa. Se johtuu siitä, että täällä huoneessa on ylimielisiä ihmisiä ja myös muista syistä, mutta toiset syyt sitten hoitavat itsensä, jos ette olisi niin ylemyyden tuntoisia ja it- omahyväisiä. Tässä voin kyllä sanoa aivan samaa teille. niin emme täällä haukkuaksemme keskustelukumppaneita, hyvä kollega. Siksi haluan kyllä sanoa, että minua ei tämä miellytä, koska siitä ei ole mitään hyötyä eikä se johda yhtään mihinkään. Seuraavaksi kollega Staas. Kiitoksia puheenjohtaja. ääriä. Palaan nyt tähän kysymykseen, joka tuli esille. Mehän kaikki tiedämme, että 80 prosenttia budjetista käytetään jäsenvaltioissa. Mutta komission budjetin valvonta jo vuosia sitten, Jan Müllerhän oli silloin mukana tässä aloitteessa, niin silloin ajateltiin, että jäsenvaltioille pitää antaa enemmän vastuuta. Eli silloin ajateltiin, että valtiovarainministerit sitoutuisivat tähän valvontaan, mutta se ei oikeastaan koskaan onnistunut. Ainoastaan neljä jäsenvaltiota sitten lähtivät siihen mukaan. Ja kyse oli jäsenvaltioista, joissa oli hyvin paljon euroskeptisismiä, esimerkiksi Alankomaat, Tanska, Yhdistynyt kuningaskunto ja myöskin Ruotsi taisi olla mukana. No, te nyt sanotte, että tämä nyt ei kunnolla toimi ja nyt täytyy miettiä toista toimintatapaa. Jotkut jäsenvaltiot ovat myöskin piiloutuneet federaalisen rakenteen taakse, mutta sitten vuotta myöhemmin todettiin, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa on puhuttu jäsenvaltioista, joissa on tehty paljon ja että tiettyjä summia ei ollut maksettu. Eli nyt ihan lyhyesti haluaisin kysyä, mitä tapahtuu Millaisia aloitteita komissio on tehnyt varmistaakseen sen, että kuilu näiden vastuuttomien varojen käyttöön välillä ja toisaalta se, että vastuuta ei oteta ja että eurooppalaiset varat nähdään taivaan mannana, joka sitten taivaalta sataa jäsenvaltioihin. Eli meidän täytyy kuroa tämä kuilu um- umpeen ja varmistaa se, että jäsenvaltiot kantavat vastuunsa. Kollegin Ajala Sender. Ajala Sender. <clears throat> Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää eriä näistä vastauksista. Yksi kysymys liittyy pakolaispolitiikkaan tarkkaan. Pääsihteerillähän on tästä omaa kokemusta. Eli hän voisi selittää meille, eli millaista toiminnallista kykyä komissiolla on, jotta sopimuksia toteutetaan. Siis varoja on ja hankkeita on, mutta joka päivä nähdään ja kansalaisetkin puhuvat siitä, että millään tavalla sopimuksista ei pidetä kiinni. Eli konkreettisesti muissa asioissa no, voidaan määrätä valtavia sakkoja, mutta tässä kysymyksessä, joka on hyvin perustavanlaatuinen, niin komissio ei pysty käyttämään välineitä tässä. Ja sitten toiseksi, miten te hoidatte stressiä, jota eurooppalaisilla virkamiehillä on? Meillähän on nyt esimerkiksi Brexit, populismia, eurofobian näkyvyys. Ja sitten on tätä eurokratiaa ylimielisyyttä. Eli mehän tiedämme, että nämä ovat tärkeitä kysymyksiä monille. No nyt on kaksi tendenssiä. Ulkoistaminen, josta olemme kärsineet, koska meiltä puuttuu resursseja ja työntekijöitä. Ja toisaalta turvallisuuteen ja muihin syihin liittyen on sitten toinen tendenssi parlamentissa, eli sisäistäminen. Eli pääsihteeri, kun ajatellaan näitä kahta ilmiötä, jotka ovat aika ristiriitaisia, eli mikä on komission kanta tässä? Ja sitten komission jäsenten tilanne. Millä tavalla siis säännöllisesti, kun katsotaan virastoja ja muita, siellähän jatkuvasti tarkistetaan mm, näitä talouskytköksiä, eli millä tavalla niitä ollaan tutkittu. Ja sitten korkeiden virkamiesten liikkuvuus. Voisitko esimerkiksi tutkimuksen pääosaston pääosast, pääjohtaja vuodesta 2010, hän on nyt kriittisellä paikalla koska hän myöntää lupia tärkeisiin hankkeisiin, esimerkiksi hankkeen 2020. Ja haluaisin nyt tietää, miksei tässä ole sovellettu liikkuvuuspolitiikkaa, jota sovelletaan kaikissa muissa pääosastoissa. Kiitos. No, Seuraavaksi uusi kollegamme. Hyvä. Merci, madame la présidente. Äh, kiitoksia rouva puheenjohtaja. Hyvä pääsihteeri, haluaisin esittää teille kysymyksen, joka äh, koskee äh, Olafin sihteeristöä, sillä tämähän on asia, joka teidän komissionne perihiljattain Olafin sihteeristö oli Olafin valvontaneuvoston alla, jos muistan oikein, ja asiat muuttuivat siksi, että meillä oli epäilyksiä siitä, kuinka tämä valvonta neuvosto pystyy riippumattomuussääntöjä noudattamaan, nehän ähm, Olafia koskevat. Haluaisin tietää, kuinka tämä siirtymä on toteutunut ja haluaisin saada myöskin yksityiskohtaisia tietoja äh, tästä riippumattomuuden toteutumisesta Olafin kohdalla Tämän kysymyksen estää nyt erityisesti siksi, että meillä on hiljattain Ranskan senaatin kertomus riippumattomista toimijoista. Tämä koskee erityisesti ranskalaisia hallinnollisia riippumattomia elimiä. Ja siinä raportissa käsiteltiin myöskin Olafia ja tuossa raportissa on että Ranskan lainsäädännön mukaan se ei pystyisi toimimaan riippumattomasti. Kiitoksia. Kollega Flanagan vielä kerran. And, uh... Chairperson. Puheenjohtaja, te puhuitte ihmisten loukkaamisesta. En nyt tiedä, keneen viittasitte, mutta kaikkein loukkaavinta, mitä minä olen kuullut elämässäni, on se, että 70 miljoonaa ihmistä saavat kuulla, että sori, te teitte virheen. Se on heidän suvereeni päätöksensä, mutta ongelma on se, että se mitä sanoitte osoittaa hyvin, millä tavalla EU hoitaa Brexitin. Se ei voi tapahtua järjestetyllä tavalla. Te varmistatte sen, että he saavat ymmärtää, että he ovat tehneet virheen Euroopan kannalta. Ja jos joku loukkaantuu siitä, mitä sanoin, niin se on vielä suurempi ongelma EU:ssa, koska EUn täytyy tehdä jotain eturistiriidoille. Sen pitää tehdä jotain sille, ettei hyväksytä kansalaisten tahtoa. Koska jos näin ei ole, niin se tuhoutuu. Ja jos tämä loukkaa teitä, niin lakatkaa loukkaantumasta, vaan hoitakaa ongelmat, niin sitten ongelmat ratkeavat. Älkääkä loukkaantuko. No näin, näin, näin, kollegi, nicht. Äh, Ei kollega. Eikö se nyt vähän sekoita syytä ja ö, äh, seurausta? Minä olen tiettyä muotoa vastaan. Minä ottanut kantaa sisältöä. Minä puhuin muodosta. Tämä minä haluan tässä vielä kerran sanoa aivan selvästi. Minä asetin itseni vielä puhujalistalle. Minä asetin itseni puhujalistalle. Me emme käy täällä keskustelua siitä, meillä on vielä aikaa tämän jälkeen. Sitä paitsi herra pääsihteeri oli paikalla kello yhdeksän. Me emme ole täällä kello yhdeksän. Siksi voin ymmärtää, että hän haluaa pitää kiinni siitä, että pitää aikataulusta. On tärkeää, että hänkin saa vielä tilaisuuden vastaan. Minulla olisi kolme kysymystä. Siis tulokset äh, äh, Partvanista yhdestä eurosta siis 3,9 vierasta muuta pääomaa. Minä haluaisin tietää, mitä tämä muu pääoma on. Jos me vain vedämme julkista rahoitusta, mitä tulee sitten yksityisiin investointeihin, emme saa mitään aikaa. Tähän astinen vipuvaikutusmääritelmä ei tee erottelua, erottelua valtiollisen ja yksityisen pääoman välillä. minusta siihen täytyy päästä. Ja tämä pitäisi kirjata myöskin varainhoitoasetukseen, siis pitää katsoa, mitä ovat luvut, jotka liittyvät yksityispääoman vetämiseen. Sitten käytännössääntö. Miten te voitte varmistaa sen, että komission jäsenet eivät, miten ne suhtautuvat tähän tehtävään komission jäsenyyden jälkeen? Se, täällä olemme nähneet, että se merkitsee sitä, että että näyttää siltä, kun oltaisiin kaksi vuotta loppari, koska meillä tämä huolestuttaa, meillä ole mitään mekanismia tätä varten. Meidän pitäisi huolehtia siitä, miten pitkälti virka-aikaa käytetään siihen, että ryhdytään jo hankkimaan tällaista jatkotehtävää. On se, mitä näin nyt Paroson kakkoskomission tapauksessa ja nyt Junckerin komission tapauksessa. Minä olen esittelenä Omnibus kysymyksessä ja Omnibusta myydään suurtena yksinkertaisesti muuttamisena. Jos se sitä olisikin, niin minä tukisin sitä, mutta siinä on monia muutoksia, jotka ovat hyvin sekavia asioita. Muutetaan ja ajattelen aikapainetta menettely ei ole reilu. Me joudumme sellaiseen aikapaineeseen, että minä en tiedä, miten me pystymme selviytymään – tästä suuresta määrästä muutoksia siksi, että ei ole mitään vaikutusarviointia. Missä on vaikutusarviointi, joka koskee näin pitkälle meneviä esityksiä? Ajatellaanpa vaikka sääntöjen käyttämistä silloin, kun meillä on tukia ja rahoitusvälineitä. Tämä muuttaa maailmaa. Te sanotte, että se yksinkertaista asioita. Minusta se yksinkertaista yhtään mitään. Meidän kaltamme se ei yksinkertaista yhtään mitään. Eh, ehkä ehkä tämä yksinkertaista asioita pääomaan sijoittajien kannalta, mutta kenen kannalta me haluamme tätä yksinkertaista Ja tähän saakka komissio ei riittävän hyvää työtä vielä ole tehnyt tässä, jotta nämä ehdotukset voitaisiin myydä. Te puhuitte komission puheenjohtajan kannatosta parlamentille, joka liittyy tähän käytännössääntöön – me pyrimme antamaan vastauksen asiasta, mutta emme vieläkään ole saaneet vakuutettua tämän talon hierarkia siitä, että meillä olisi tässä tietynlainen tehtävä reagoida. Ei ole vielä määritetty, kuka kirjoittaisi vastauksen, kuka valiokunta, me tekisimme sen milleen, mutta pelkään pahoin, että me emme sitä tule tekemään. Nyt te saatte puheenvuoron vastausta varten. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ja kiitoksia kaikille valiokunnan jäsenille kaikista näistä huomioista ja kysymyksistä, joita esititte. Pyrin vastaamaan näihin mahdollisimman hyvin. Eräät kysymykset olivat hyvin poliittisia luonteeltaan. Minun roolini ei tule aivan niihin vasta, mutta pyrin kuitenkin tekemään sen parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä sitten yleinen kysymys liittyen komission johtorooliin nykytilanteessa. Tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että puheenjohtaja Juncker aivan kautensa alusta lähtien on pyrkinyt johtamaan tunnustamalla sen, että tilante, olosuhteet ovat erittäin haastavat. Ja tämän vuoksi me keskitymme prioriteetteihin – unioni ei puutu jokaiseen pikkuasiaan kansalaistensa elämässä. Tämän vuoksi puheenjohtaja Juncker ehdotti näitä kymmentä prioriteettia, jotka ovat konkreettisia. Jos tarkastelette aloitteita, joita komissio on tehnyt, lainsäädännöllisiä ja muita aloitteita, se on noin 40 prosenttia näistä keskimäärin toteuttanut. Sitten kysymys liittyen ähm, yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestykseen. En usko, etteikö komissio tai jokin muu toimielin äh, brittien tahtoa kunnioittaisi tässä yhteydessä. Vain sanoin, että me pyrimme toimimaan niin, että brittien vetäytyminen unionista voi tapahtua mahdollisimman järjestäytyneesti ja hyvin. Tähän me pyrimme. Sitten esittiin monia kysymyksiä liittyen käytännessäädöstöön. Haluaisin sanoa, että siihen liittyy kaksi kysymystä. Ensinnäkin se on säädöstö ja toisekseen se käsittelee käytänteitä. Eli tämä on määritelmällisesti jotakin, mitä ei voida määritellä vain yksinkertaisen säännöin. Säännöt ovat perussopimuksen artiklan 45 mukaisia ja meidän täytyy aina tehdä arvio siitä, onko jokin toiminta ollut sopivaa vai ei. Tässä puheenjohtaja Juncker on ollut erittäin selväsanainen käsitellessään edeltäjiensä uusia tehtäviä. Onko sitten näihin mahdollista oikeudellisesti puuttua on aivan eri kysymys. Niitä eivät säännöt kata. On kuitenkin erittäin selvä suositus olemassa kansainväliseltä ähm, puolelta, jos tämä niin kutsuttu jäähdyttelykausi on äh, pidempi, se vähentää ongelmia. Tämän vuoksi komission, jäsen, komission puheenjohtaja Juncker on komission jäsenille ehdottanut kahden vuoden ja komission puheenjohtajalle neljän vuoden taukoa. Minun vaikutti myös tämä komission henkilökuntaa ja sen kohtamaa stressiä käsittävä huomio. Eräs jäsen täällä sanoi, että henkilökuntaa on enemmän ja enemmän. Kyllä, pääsihteeristössä on enemmän paikkoja kuin ennen, mutta komissio kaiken kaikkiaan on äh, yhdellä prosentilla henkilökuntaa viiden vuoden aikana vähentänyt. me olemme itse asiassa toimeenpanneet ja tämä on luonut paljon haasteita. Haasteethan eivät vähene. Kaiken kaikkiaan meillä on monia tärkeitä aloitteita, jotka koskevat hyvinvointia, me rohkaisemme henkilökuntaa hyvään kuntoon töissä. Ja hiljattaisessa kyselyssä palaute tähän ohjelmaan liittyen henkilökunnalta oli myönteistä. Se on rohkaisevaa, mutta en halua pilotella, etteikö sitä, etteikö komissiossa työntekö olisi stressaavaa. Me teemme kaiken mahdollisen, että voisimme parantaa ennen kaikkea työn ja ähm, henkilökohtaisen elämän välistä tasapainoa esimerkiksi etätyön kautta ja niin edespäin. Voisin liittää tämän kysymyksen yhteistyöhön äh, komission eri yksiköiden välillä, kuten viime vuoden esittelijä tässä sanoi. Minun prioriteettini on se, että kaikki projekti ähm, ryhmät, työryhmät ovat varapuheenjohtajien johtamia. Näinhän todella on. Me teemme palvelun eri yksiköiden tasolla aivan samoin. Ei ole mitään sellaista yksikköä, jossa eri palvelujen välillä ei olisi ylöspäin suuntautuvaa yhteistyötä. Näin ei tehty vielä kymmenen vuotta sitten. Silloin työtä tehtiin erillään, mutta nyt meidän täytyy aivan uuden aloitteen valmistelusta lähtien luoda työryhmä, jota usein itse asiassa pääsihteeri johtaa, eikä pääosassa. Tämä on tehnyt suuren muutoksen verrattuna aikaisempaan, kun tarkastelemme yhteistyötä komission eri yksiköiden välillä. Sitten sitten kysymys liittyen Junckerin suunnitelman rahaston rahoituksen pääsyyn. Kuten sanoin, Kaiken kaikkiaan ESIR on käynnistynyt erittäin hyvin, houkutellut yksityistä rahoitusta viime vuonna joulukuussa 90 prosenttia rahoituksesta tuli jo Euroopan unionin tai EIPn talousarvioiden ulkopuolelta. Ja tämä on jo luonut vahvaa vipuvoimaa Junckerin rahaston sisällä. Kuinka tämä vipuvoima sitten voi toimia? Se toimii siksi, että Euroopan unionin talousarvoista ja EIPltä saatava rahoitus tekee mahdolliseksi myöntää investoijille takeita. Eli projektin aiheuttamat tappiot tai ensimmäinen osa niistä on katettu. Tämä hyvin tärkeää yksityisille investoijille. Tämän jälkeen esitettiin toissijaisuusperiaatteeseen liittyvä kysymys ja yleisiä toissijaisuusperiaatesääntöjä koskeva kysymys. Täytyy sanoa, että tämä on Lastukon ensimmäinen kysymys, joka meidän vaikutusarvioinnissamme esitetään. Ähm, vaikutusten arviointi on hyvin tiukka nykyisin, jos tarkastelette äh, sen tarkkailuryhmän ähm, äh, raporttia. Havaitsette, että taso on vielä melkoisen korkea. otamme tämän velvollisuuden hyvin vakavasti. Tämän jälkeen esitettiin kysymys liittyen pakolaiskriisiin. Komission ja komission toimeenpanevaan valtaan alalla. Täytyy sanoa, että pakolaiskriisi on erittäin er, erityisluontoinen esimerkki siitä, että komissio tekee kentällä töitä jäsenmaiden kanssa, tässä tapauksessa Kreikan, mutta myöskin muiden maiden. Ja pääjohtaja, joka on rakenneuudistuksista ja tukipalveluista vastuussa, menee Kreikkaan viikoittain ähm, pariksi päiväksi ja pyrkii varmistamaan sen, että ähm, asiat äh, sujuvat oikein ja myöskin tarjoamaan neuvoa tulevista toimista. Tämä on mielestäni erittäin hyvä esimerkki siitä, kuinka voimme tehdä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa, emme vain sääntöjä sanelemalla, vaan myöskin tekemällä yhteistyötä kentällä. Luonnollisesti Euroopan rannikko- ja rajavartioston luominen, nythän sillä on 15 000 operatiivista työntekijää, auttaa myöskin ulkorajojemme turvaamisessa. Esitti myöskin kysymys, ähm, edustaja Al esitti kysymyksen liittyen ulkoistamiseen ja äm, sisäi, sisäistämiseen. En varsinaisesti puhuisi ulkoistamisesta, mutta viiden tai kymmenen äh, vuoden aikana toimeenpanevien äh, virastojen luominen on ollut erittäin toimiva ratkaisu. Nämä virastot luonnollisesti tekevät erittäin läheistä yhteistyötä äh, niiden emo-pääosastojen kanssa. Esitti myöskin kysymyksen liittyen korkean tason äh, virkamiesten liikkuvuuteen. Meillä on suuntaantavia sääntöjä liikkuvuuteen liittyen, mutta luonnollisesti jos meillä on äh, virkamiehiä, jotka ovat tärkeissä tehtävissä tietyllä hetkellä, ei ole velvollisuutta siirtää heitä toisiin tehtäviin vain liikkuvuuden vuoksi. Esimerkiksi edeltäjieni oli äh, melkein kymmenen vuotta tehtävissään. Toivon, että minulle ei näin käy, sillä tämä on melkoisen haastava tehtävä, mutta tämä on enemmänkin henkilökohtainen huomautus. Te melkein kysyitte äh, Olafin äh, valvontaneuvostosta ja järjestöstä komissio on jo ilmoittanut, että siirretään komission sisään ja ne todennäköisesti asetetaan neutraaliin yksikköön niin, että Olafin äh, valvontaneuvoston riippumattomuus voidaan taata. Te esitte myöskin kysymyksen Olafin itsensä riippumattomuudesta, jos tämän kysymyksen ymmärsen oikein. Voin vakuuttaa, että Olafin äh, tutkinta ja sen tutkintatoimet toteutetaan täysin riippumattomasti. Ainakaan komission puolesta mitään kysymyksiä Olafin riippumattomuuteen liittyen ei ole herännyt. Niin, jäsenmaiden vastuu. Olette aivan oikeassa. Pyydän, että kollegani Kaftu vastaa tähän viimeiseen kysymykseen. Kiitos. Yes, very, uh, briefly on... Aivan lyhyesti jäsenvaltioiden vastuullisuus silloin, kun on kysytty yhteistä hallinnosta, että puhuitte näistä kansallisista ilmoituksista, jotka yhdistyskunta Alankomaat, Ruotsi ja Tanska allekirjoittivat. Niin kuin tiedätte, komissio yhdessä Euroopan parlamentin edustajien jäsenvaltioiden edustajien kanssa määritteli kriteerit, joita voidaan käyttää – ajatellen varmuut, var, vakuutuksia, joita näissä kansallistuksissa annetaan, mutta menestys ei kovinkaan suurta, niin kuin tiedätte. Meillä on nyt vain kolme jäsenvaltiota, jotka antavat kansallisen julistuksen. Iso-Britanniahan lopetti sen tekemisen siitä huolimatta. Harjoitamme läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, estääksemme virheitä. Me käytämme näitä välintää ei pelkästään siis seminaaria ja koulutusta, vaan myöskin keskeytyksiä, jäädyttämistä, maksujen jäädyttämistä kuitenkin on tällainen virheiden ähm, määritin meidän järjestelmässämme jo, ja silloin me vaatia rahoituksellisia korjauksia. Teemme tätä säännöllisesti. Tieto on annettu tiedotteessa, joka koskee siinä, että joka koskee tätä virheen torjuntaa. Vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Pyydetään 30 000 lyhyt sanaisia, koska itse asiassa tämä kohta on loppuun käsitelty. Herra Marias. Kiitos, κύριε Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kysyä pääsihteeriltä jotain. Hän puhui rajavalvontapalvelusta nimenomaan Kreikan osalta. Ja sitten yleisempi kysymys. Meillä on suuria viiveitä, mitä tulee turvapaikkahakemusten käsittelyyn Kreikassa. Eli voisitko kertoa minulle vähän faktoja? Silloin kun tämä koko prosessi käynnistyi tämän EUn ja Turkin sopimuksen osalta, niin Juncker lupasi, että ainakin 400 turvapaikka-asiantuntijaa menisi Kreikkaan ja 400 juristia. Tähän mennessä hyvin harvat ovat tulleet ja meillä on paljon pakolaisia ja laittomia maahanmuuttajia – Egeameren saarilla ja siellä on suuria ongelmia. Onko teillä jotain faktoja tästä? Voisitko kertoa, miten tämä tilanne on kehittynyt? Ja sitten te puhuitte yhteistyöstä Kreikan ja komission välillä, ja se liittyy EUn yhteisymmärryspöytäkirjaan. Vai onko se osa Troikan toimintaa? Ja sitten sihteeristöstä. Niin, meillä on tulkkaus kreikaksi, mutta tätä keskustelua ei lähetetä Kreikkaan netin kautta. Ja voisiko tälle tehdä jotain, koska ne, jotka haluavat seurata kokousta, heidän täytyy seurata sitä englanniksi tai muulla kielellä. Voisiko katsoa tätä, koska tarkistin tämän. Eli Tätä keskustelua ei voi seurata kreikaksi netissä. Kiitos. Kiitos viitauksesta ja nyt sitten Flanagan. Uh, Kiitos. Mainitsit uh, Michel Barnier. Mainitsin myös sen, että haluaisitte, että Brexit tapahtuisi suivalla ja, ja tavalla. Irlannin parlamentin jäsenet viime Strasbourgin istunnon aikana saivat tilaisuuden tavata Michel Barnien kanssa. Ja se, mitä minä siitä huomasin, oli se, että hän ei ymmärtänyt, mistä me puhuimme. Sillä valitettavasti hänen englantinsa ei riittänyt tähän. Noutasin kuitenkin, että te ymmärrätte erinomaisesti englannin kieltä ja, ja kollegan teidän mielessänne käyttää englantia erinomaisesti. Sitä todella käytetään tällä hyvin, hyvin yleisesti. Uskotteko, että oli virhe, Ajattelen, että halutaan nyt, että tämä tapahtuu järjestäytyneesti, että englanninkielinen maa joutuu neuvottelemaan jonkun kanssa, joka joutuu käyttämään tulkkeja, mikä merkitsee sitä, että yksityiskohtia hukataan väistämättä. Miksi ei käytetä englanninkielistä neuvottelijaa, vaan onko kysymys siitä, että olitte yhtä mieltä Catherine Den kanssa, Eltänen kanssa, että Irlannin ratkaisulta, että me puhumme äh, alamme puhua nyt sitten Ranskaa ja Saksaa ja otamme etäisyyttä Iso-Britanniaan. Minusta tämä oli virhe, siksi me lähdemme tuosta ensimmäisestä kokouksesta täysin ymmällämme. Haluamme yksityiskohtia. Ja, italiana. Herra Italianieri. Uh, very quickly, Madam Chair. Aivan nopeasti, rouva puheenjohtaja. Mitä tulee yhteistyöhön Kreikan viranomaisten kanssa turvapaikan, turvapaikkapyyntöjen käsittelyssä, tämä vaatii myöskin sitä, että me luomme tarpeelliset menettelyt ja rakenteet Kreikassa. Ja asiantuntijoiden tuella me teemme tämän, me olemme kärsineet muutamia viivästyksiä, me jatkuvasti vetoamme jäsenmaihin, jotta me saisimme henkilökuntaa ja asiantuntijoita tukemaan Kreikan viranomaisia. Ää, jos teille sopii, voin kirjallisesti antaa teille viimeisimmät luvut tilanteeseen liittyen. Tiedostelitte myöskin, tapahtuuko tämä Euroopan unionin ja Turkin sopimuksen puitteissa vai Euroopan unionin troikan alla komissio antaa äm, rakenneuudistustukea rakenneuudistuspalvelun alla ja siksi tämä on osa yhteistä äh, yhteistyötämme jäsenmaiden kanssa. Kyseessä ei ole vain Kreikka, joka on tätä tukea pyytänyt, ja uskoakseni, kuten tämä kokous osoittaa, me pystymme kommunikoimaan tarvitsemme minkä tahansa kielen sitten käyttää, sillä tulkit tekevät erinomaista työtä. Äh, Kiitos. Esittelijä saa nyt vielä loppupuheenvuoron. Ja minä... Mehän olemme jo todenneet, että aika on niukasti käytössä. Tämä keskustelu hyvin kattavalla. Vielä kerran kiittää herra Italie, Italianeeria hänen esityksestään. ja myöskin tämä kollegoja omista puheenvuoroistaan. Ja me sitten mietinnössä, joka koskee vastuuvat vuotta 2015, nämä tulevat näkymään. Nyt on, olisi totta kai paljon asioita, joista voitaisiin keskustella teidän kanssanne, herra Italianeri. Te puhuitte monista ongelmista, jotka pohdituttavat myös meitä. ESIR, rahoitusvälineet, ja tämä menisi ehkä hiukan liian pitkälle tässä vaiheessa. Meidän täytyy jatkaa tätä keskustelua. Kiitos. Pysymme yhteydessä ja tapaamme uudestaan. Vielä kiitos, että kävitte täällä vastaista kysymyksiimme myös kirjallisesti. Näin tämä kohta on sisälty loppuun ja pyydän, että kaikki ne, jotka kaikki lähtemään salista, jotka eivät ole jäseniä tai jotka eivät ole ryhmien neuvonantajia tai eivät ole komissiosta, joiden pitää olla paikalla seuraava kohtaa käsitellä tässä, koska me puhumme Afrikan rauhanrahaston hallinnosta. Tämä kohta ei ole julkinen, tähän on varattu yksi tunti, joten kes- nyt myös pitää keskeyttää kokouksen välittäminen internettiin.